Die gemeinsame Kiitos. Yhteiskeskustelu päättyy. Näistä mietinnöistä äänestetään huomenna. Siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Tässä on kyse yhteiskeskustelusta, aiheesta koheesio. Tässä on useita mietintöjä. Rouva Damaton mietintö PK-yritysten kilpailukyvyn parantamisesta, Äh, herra Valka Helsison mietintö kohesiopolitiikasta äh, ja älykkäisen ja erikoistumisen tähtäävät tutkimus- ja innovointistrategiat, mm, äh, kollega Iskra Mihailvan mietintö Euroopan alueellisesta yhteistyötä, parhaat käytänteet ja innovatiiviset toimet. Ja myös sitten rova Bresson mietintö aiheesta Alppien aluetta koskeva eu strategia. Ensimmäisenä annan puheenvuoron Rosa Damaton neljä minuuttia esittelijän ominaisuudessa. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Kiitoksia kollegoille ja varjoesittelijöille, joiden kanssa teimme hyvää yhteistyötä neuvotteluiden aikana. Mietintö, joka aluevaliokunnassa hyväksyttiin, pyrkii arvioimaan kattavasti erilaisia kysymyksiä, joita liittyy tähän tavoitteen kolme täytäntöönpanoon PK-yritysten kilpailukykyyn uudella ohjelma, ohjelmakaudella. PK-yritykset ovat noin 95 prosenttia kaikista eu yrityksistä ja ne ovat todella sosiaalisen kohesion, innovaation ja laadukkaiden työpaikkojen luomisen selkäranka. PK-yritykset ovat hyvin erilaisia. Euroopassa mikroyrityksiä syntyy entistä useammin. Niissä on alle 10 työntekijää ja ne toimivat perinteisesti, mutta myös kasvuyrityksissä. Okay. Please. Okay. Voisitteko hidastaa vielä puheenvuorossa? 22 miljoonia di piccole e medie imprese. Nyt tällä ohjelmakaudella määrärahat on kaksinkertaistettu 64 miljardia, josta tulee yhteensä 140 miljardia lisärahoituksella, eivät kuitenkaan vielä riitä lukuisiin haasteisiin puuttumiseksi, haasteisiin, joita pk-yrityksillä on jokapäiväisessä toiminnassaan. Täytyy myös todeta, että niukuspolitiikka ja muut ongelmat taloudessa ovat vähentäneet sisäistä kysyntää. Säännöt ovat todellinen sääntöviidakko, joiden takia investointi on mahdotonta. Julkiset kilpailut, hankintakilpailut pitäisi järjestää oikealla ja avoimella tavalla. Tähän liittyvä tarjouskilpailuun liittyvä direktiivi on tervetullut. Näillä on tarkoitus vähentää pk-yrityksille koituvaa taakkaa. Täytyy puuttua myös maksuviivästyksiin ja on katsottava, että tähän liittyvä direktiiviä todella täytäntöön pannaan. Emme voi todella toimia niin, että PK-yritykset eivät uskalla lähteä mukaan erilaisiin hankkeisiin ja ohjelmiin, koska ne eivät luo, luota järjestelmään. Ja jälleen kerran puhemies keskeyttää. Voisitteko hieman hidastaa? Nimittäin täällä on monta kieltä joilla halutaan kuunnella, jota halutaan kuunnella hieman hitaammin kuin Italia. Caputokin puhui hyvin nopeasti. Italialaiset pystyvät puhumaan ja kuuntelemaan, mutta täällä täytyy kääntää näitä eri kielille. Sitten saattaa olla vielä relekääntämistä toisenkin pää, kahden, kahden päättä. Voisitteko sen takia jo hidastaa hieman puheenvuoron? Meidän täytyy olla tässä siis tarkkoja. Komissionkin on oltava tarkkoja. Luotonantoon on panostettava pk-yritykset, erityisesti mikroyritykset – ovat omasta nahastaan repineet luottoja ja maksuja. Ne ovat olleet todella vaikeuksissa pankkien kanssa. Ongelmat ovat suuria, kun esimerkiksi erilaiset rahoitustuotteet ovat hyvin riskialttiita. Samoin ylisääntely ja valtion tukijärjestelmät johtavat siihen, että on hyvin hankala auttaa omia yrityksiämme. Mitä ehdotamme sitten? integroitua alueellista eurooppalaista politiikkaa, jossa keskitytään tuotantoteollisuuteen, kestävän rakentamiseen, älykäsiin verkkoihin, älykäsiin ajoneuvoihin. Meidän täytyy ottaa huomioon eri alueiden erot, edistää kiertotaloutta ja pyrkiä siihen, että saamme kestävää taloudellista kehitystä – Aika niin, että todella kiinnitetään huomiota vihreisiin työpaikkoihin, ympäristöalan työpaikkoihin. On painotettava kierrätystä, korjausta, uudelleen käyttöä ja katsottava, miten, miten saadaan lisää mahdollisuuksia PK-yrityksille. Energiakustannukset eurooppalaisille yrityksille on kaikkein kallein koko maailmassa. Meidän täytyy myös vähentää hiilen käyttöä ja kun otetaan huomioon maahanmuuttokriisi, pk-yritykset voivat myös tarjota auttava kätensä näille ihmisille. On toimittava entistä paikallisemmin ja silloin kun lähdetään kansainvälisiin toimiin on myös harjoitettava yritysvastuuta. Kiitos rouva D'Amato. Seuraavana esittelijä. Edelleenkin neljä minuuttia Valcafel Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen creu Tiedätte, että komission toiminnassa aivan keskeistä tällä kaudella on se, että katsotaan talouskasvua yhtäältä ja toisaalta sitten laadukkaiden työpaikkojen luomista. Komissio aikoinaan käynnisti ja otti käyttöön välinen, joka perustuu älykkääseen erikoistumisen koskeviin tutkimus- ja innovaatiostrategioihin. Mitähän nämä sitten ovat? RIS-3-strategiat. Tässä käytetään innovaatioita, kehitetään teknologiaa, tutkimusta niin, että voidaan edistää alueiden tuotantokykyä, taloutta, kun ne ovat löytäneet omat vahvuutensa, mutta myös omat heikkoutensa. Puhutaan RIS-3-strategioista. Niihin liittyy operatiivisia ohjelmia ja ne velvoittavat toisaalta alueet laatimaan omia strategioitaan etukäteen. Jos näin ei olisi, olisi täysin mahdotonta, että alueet voisivat saada käyttöönsä määrärahoja. Toisaalta Nämä strategiat ovat hyvin osallistavia. Mukana ovat kansalaiset, yritykset, yliopistot ja tietysti myös julkishallinto. Euroopan parlamentissa ja komissiossa aluekehitysosastolla ja aluekehitysvaliokunnassa olemme laatineet mietinnön, jolla haluamme kannustaa komissiota edistämään näitä strategioita. Mietinnössä korostetaan nyt ensimmäistä kertaa näitä kysymyksiä. Toteamme myös, että strategioita on kehitetty niin, että on kuultu erilaisia liittoja ja tahoja, jotka ovat osin erikoistuneita tälle alalle. Ja tässä aluekehitysvaliokunta antoi tälle laajan tukensa. Äänestyksen hetkellä saimme seuraavan tuloksen 33 ääntä puolesta, vain kolme vastaan. Ja tämän lisäksi mietintöä rikastettiin ja kehitettiin merkittävien tarkistusten kautta. Tarkistuksia oli parikymmentä. Haluaisin korostaa tämän mietinnön sisältöä esimerkiksi sen osalta, että EUn tulisi tehostaa kaikkia mahdollisuuksia, jotta saataisiin aikaan järkevää, kestävää ja osallistavaa talouskasvua. Halusin korostaa myös sitä, kuinka tärkeää on, että tutkimus ja teknologian kehitys sekä innovaatio ovat niiden pitää olla investointien painopistealueena, jotta aluekehitysrahasto saisi tämän kaiken todelliseksi pohjaksi, jonka kautta kilpailukykyä ja laadukkaiden työpaikkojen luomista voitaisiin uudistaa. On myös välttämätöntä, että analysoitaisiin eri alueiden kompetensseja Tätä kautta voitaisiin saada uutta yritystoimintaa ja siihen liittyviä mahdollisuuksia. Haluaisin korostaa myös sitä, että tarvitaan entistä tiiviimpää yhteistyötä alueellisten viranomaisten kuin rajat ylittävien ohjelmien välillä, jotta päällekkäisyyksiä ei syntyisi. Tarvittaisiin myös kansallinen seurantakeskus, joka voisi sitten luoda entistä vakaampia indikaattoreita. Ja nyt tässä koska komission jäsen Kretsu on paikalla, haluaisin esittää hänelle kysymyksen siitä, mitkä ovat olleet niitä ongelmia, joita mahdollisesti strategioihin on liittynyt, ei pelkästään niitä luodessa, mutta myös täytäntöönpanossa ja muissa vaiheissa. Kiitos. Seuraavaksi neljä minuuttia esittelijä Iskra Mihailova. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар, днес пред... esittelen mietinnön, josta on keskusteltu, joka on hyväksytty aluekehitysvaliokunnassa. Euroopan alueellinen yhteistyö, parhaat käytänteet ja innovatiiviset toimet. Eli kyseessä on Interreg-ohjelma, Mietinnössä käsitellään innovaatioita, hyviä käytänteitä, Eurooppa 2020 ohjelmaa sekä muita aluekehitysohjelmia ja luodetaan sitten syvälle tulevaisuuteen. Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö on vuosien mittaan antavat mahdollisuuden tietojen ja osaamisen siirtämiseen, jakamiseen ja vaikuttanut myös muun muassa ympäristöpolitiikkaan, koulutuspolitiikkaan, työpaikkojen luomiseen ja niin edespäin. Interreg on noin 10 miljardin ohjelma ja se on vain 2,8 prosenttia koko kohesiopolitiikasta eikä vastaa valitettavasti niihin haasteisiin, joita nyt edessämme on. Mietinnössä todetaan myös, että Interreg-ohjelma on äänestetty aika myöhäisessä vaiheessa ja jäsenvaltioiden pitäisi mobilisoida varat, jotta voidaan täyttää nämä tavoitteet. Vetoammekin jäsenvaltioihin niin, että ne luovat järjestelmiä, joilla pystytään valvomaan – ja arvioimaan, jotta tiedämme paremmin, mitä on luotu Interregin avulla. Täytyy myös nähdä Interreg-työ tämänhetkisessä maahanmuuttokriisin puitteistossa, miten voidaan raja-alueita hoitaa ja valvoa tarkoituksenmukaisesti. Interregin tarkoituksena on parantaa myös innovaatiokykyä ja lisätä synergioita innovaatiojärjestelmän ja muiden ohjelmien kanssa. On myös luotava enemmän kapasiteettia tehdä yhteistyötä tutkimuksen ja kehityksen alalla ja lisäsynergioita horisontti 2020 ohjelman kanssa. Mielestäni on keskityttävä laatuun ennemmin kuin määrään investoinneissa ja pitää mielessä se, että innovaatiot ovat ytimessä. Mietinnössä mainitaan myöskin, kuinka tärkeää eurooppalainen yhteistyöryhmä ja synergiaryhmä on, jotta jäsenvaltiot käyttäisivät Interregin mahdollisuuksia täyteensä ja näin rajat ylittävää liikkuvuutta voitaisiin myös lisätä ja luoda uusia kumppanuuksia. Täytyy myös muistaa eri painopistealueet ja ehkä saada enemmän rahoitusta nimenomaan – siihen, miten eh, kotouttamispolitiikkaa mm, toteutetaan ja parannetaan. Tilaisuuksia ja mahdollisuuksia on paljon Interregin tarjoamana, ja ne voivat olla pohja tuleville ohjelmille. Ja tämä voisi olla pohja eurooppalaisille kohesiopolitiikalle tulevaisuudessa. Kiitos. Thank you very much. Kiitos tästä ja sitten viimeisenä esittelijänä ensimmäisellä kierroksella Mercedes Presso neljä minuuttia. Grazie, president. Kiitoksia puhemies, arvon komission jäsen, hyvät kollegat. Kohesiopolitiikka, josta täällä tänään keskustelemme, niin että mukana on neljä mietintöä, on yksi harvoista välineistä hyvin lähellä kansalaisia, työntekijöitä, yrityksiä ja niin edelleen. Resurssit kohesiopolitiikan käytössä päätyvät suoraan alueille ja ne ovat investointivälin erityisesti alueellisesti. Paikallistason toimijoiden rooli on kohesiopolitiikassa hyvin merkittävä ja yhtä keskeistä, Alppien, yhtä keskeistä se on myös Alppien aluetta koskevalla alueella. Alppien alueen strategia tarjoaa tälle valtavalle alueelle mahdollisuuden investoida Eurooppaan laajuisiin erilaisiin hankkeisiin ja harjoittaa monitasoista hallinnointia, joka syntyy alueilla ja jossa mukana ovat myös EUn toimielimet. Olen vakuuttunut siitä, että tässä on vahvistettava strategiassa entisestään alueellisia ja paikallistason toimijoita. Olemme äänestäneet mietinnöstä ja siinä totean, että paikallisen aluetason toimijat pitää saada täysin mukaan strategian toteuttamiseen, jos haluamme saada aikaan tuloksia. Tiedämme myös, kuinka tärkeää on, että strategia ei toimi päällekkäin muiden jo olemassa olevien rajat ylittävien ohjelmien kanssa, vaan että tässä hyödynnettäisiin nykyistä kokemusta, tietoja, pyritään yhteisiin Alppien ja sen reuna-alueiden tavoitteisiin. Tämä on eteläisen Euroopan ja tasapainon kannalta hyvin tärkeä alue. Kun pyritään 2020 strategian tavoitteisiin, kestäviin tavoitteisiin, ympäristö- ja energiatavoitteisiin, tässä strategiassa pitäisi kehittää tällaisia makroaluestrategioita ja Alppien alueen strategia pyrkii olemaan hyödyllinen juuri tässä mielessä. Tämä voi olla uusi taloudellisen tuen väline, jolla saadaan aikaan entistä parempaa työ, työllisyyttä, ei pelkästään matkailu- ja ravintola-alalla tai matkailus, ähm, matkailussa, vaan myös innovatiivisemmilla aloilla. Tärkeää on, että kaupunkialueet ja muut maaseutualueet tekevät yhteistyötä vuoristoalueet muiden alueiden kanssa. Näin voidaan päästä strategiassa hyvin tuloksiin. Kaikkia resursseja ei ole käytetty tai niitä ei ole käytetty hyvin. Ne pitää saada käyttöön ja ehdotamme sitä, että laaditaan ja kehitetään tällainen investointifoorumi koko Alppien alueelle niin, että saadaan julkisia ja yksityisiä rahoja mobilisoitua niin, että myös esirahoitus ja Euroopan investointipankki ovat tässä mukana. Meidän pitää pystyä liittämään tällaiset alueet muuhun maailmaan. Alppien alueella on vielä paljon harmaita alueita, joissa yhteydet ovat heikot. Tarvitaan uudenlaisia toimia yhdistettynä vanhaan niin, että jos ihminen haluaa yrittää tai parantaa yleisesti näiden alueiden toimintaa, myös pystyisi näin tekemään. Meidän pitäisi pystyä tekemään alueesta houkuttelevia sellaisia, että nuoret haluavat sinne jäädä. Ja mietinnössä toteamme myös, että TEN-T-hankkeet ovat tässä merkittäviä, mutta ne pitää yhdistää tehokkaalla ja kestävällä tavalla paikallisiin rakenteisiin. Tällä ei tietysti kaikkia ongelmia ratkaista, mutta tämä on kuitenkin Alpien alueiden kannalta hyvin tärkeää. Danke sehr. Jetzt Mm, kiitos. Nyt sitten komission nimessä annan puheenvuoron komission jäsen Korina Kretsulle. domnule președinte mm, kiitos puhemies hyvät jäsenet hyvät kollegat hyvää iltapäivää. On ilo olla täällä kanssanne täysistunnossa. Haluaisin aluksi kiittää esittelijöitä Rova Mihailovaa, Adamatoa, Pressoa, Varkaisen Sisoa. Ja haluaisin mainita eh, Euroopan eh, parlamentin valiokunnan, joka oli mukana tätä, tai valiokunnat, jotka olivat mukana tätä mietintöä valmistelemassa. Tämä kohesiopolitiikka eh, vaikka äh, mietinnöt tuovat esille, kuinka tärkeää tämä on kohesio ja, ja alueellinen yhteistyö ja myös Maalpien alueen strategia. Minulla nyt on vain valitettavasti viisi minuuttia aikaa puhua tästä hyvin tärkeästä aihepiiristä. Ja senpä takia menen nyt sitten suoraan asiaan. Rova Amaton, Damaton mietintö, joka koskee PK-yritysten äh, kilpailukyvyn parantamista, niin olemme samaa mieltä parlamentin kanssa siitä, että toimenpideohjelmat ovat nyt keskit, äh, niin ne on keskitetty strategisiin äh, tavoitteisiin ja kun ne liitetään myös innovointiin, niin se tarkoittaa sitä, että niillä on potentiaalia myös äh, luoda työpaikkoja. Tuki PK-yrityksille ja startup-yrityksille tarkoittaa sitä, että tuki, tuki on, tarjo, tukea tarjotaan myös yrittäjyydelle ja mitä hyötyä pk-yrityksillä on siitä, että ne innovoivat ja sitä kautta kasvavat. Meidän täytyy näinä aikoina varmistaa, että nämä mekanismit ovat saatavilla pk-yrityksille helposti ja tästä syystä on ryhdytty toimenpiteisiin yksi, yksinkertaistamisen tiellä. Ja yksinkertaistamistyöryhmän työn tulokset saadaan syyskuun lopussa. Me koitamme ottaa käyttöön tämmöisen tähän rahoitussykliin tiettyjä suosituksia, e-kohesiota ja yksinkertaistettuja kustannuksia ja niin edelleen. Haluamme yksinkertaistaa edunsaajien elämää. Meidänkään ei ole helppo saada aikaan tätä tasapainoa. Pitää yksinkertaistaa sääntöjä toiselta, pitää valvoa tehokkaasti sitä, miten rahoja käytetään, siis miten eurooppalaisten veromaksajien rahoja käytetään. Euroopan komissio kirjaa sen ajatuksen, että perustettaisiin joku osallistava foorumi näiden tulosten levittämiseksi. Ja on hyvä, että on olemassa sivusto, web-sivusto, johon saadaan tämmöistä avointa dataa, jossa kaikki projektit, jotka saavat eurooppalaista tukea, ovat mukana ja siellä on myös pk-yritysten projekteja eri maista. Ja nämä ovat eh, alueellisia. Mitä Valkarselin eh, mietintöön tulee eh, tähän kohesiopolitiikkaan älykkääseen erikoistumiseen, haluaisin korostaa, kuinka tärkeää tämä älykäs erikoistuminen on. Haluan kiittää Hella Varkanselia esityksestä ja mietinnöstä ja myös näistä konkreettisista kysymyksistä. Tietenkin on haasteita ja tärkein haasteita tärkein haaste on se, kun puhutaan täytäntöönpanosta. Ja nyt haasteena on tätä strategiaa täytäntöönpanna kentällä ja olen samaa mieltä siitä painoalusta, joka teillä on tästä mietinnästä, että koordinoidaan paremmin näitä ohjelmia jotta, ja luodaan foorumeita, tällaisia kumppanuusfoorumeita, jotta saadaan kaikilla tasoilla aikaan yhteistyötä. Ja mitä sitten tulee Euroopan mitä tulee yhteistyöhön rajat yli. Komissio jatkossakin tukee tätä prosessia esimerkiksi älykkään, älykkään tähtä, älykkääseen erikoistumisen tähtäävän strategian kautta, jota kohdennetaan alueille silloin, kun näitä strategioita täytäntöön pannaan ja Sevillan instituutilla on hyvin tärkeä rooli myös jäsenvaltioille ja alueille tarjottavana. Haluamme varmistaa, että Euroopan alueet hyötyvät siitä, että yhdistetään kohesiopolitiikkaa ja, ja lyödään muita instrumentteja, kuten horisontti 2020 ja investointisuunnitelma ja strategioiden investointien rahasto, joka on Junckerin suunnitelmassa. Kuten tiedätte, me olemme jo julkaisseet oppaan, jossa tuetaan niitä, jotka haluaisivat hyödyntää näitä rahastoja, yhdistettyjä rahastoja siis. Ja luonnollisestikaan emme aio tähän päättää työtämme, vaan aiomme käyttää myös muita toimenpiteitä. Niiden mukana hyödynnetään parhaita käytäntöjä ja minä uskon niiden vaihtamiseen. Itse asiassa jotkut jäsenvaltiot ja alueet pärjäävät paremmin kuin toiset. Niillä on enemmän kokemuksia ja niillä on paremmin, parempi hallinnollinen kapasiteetti. Jotkut jäsenvaltiot taas ovat edelleen vasta tiensä alussa. Meidän tulee oppia toisiltamme. Edustaja Mihailovan mietintö, joka koskee Euroopan alueellista yhteistyötä, siinä kohdin haluaisin korostaa tätä, varsinkin kiitos investointiemme Interreg-ohjelmiin, olemme saaneet keskittyä niihin. interreg investointien avulla olemme saaneet nähdä todellisia muutoksia, kun kysymys on paremmasta yhteistyöstä sekä tutkimuksesta kuljetukseen että ympäristön suojeluun. Olen käynyt viisissä, viidessä maassa näiden kahden mandaattiin aikana ja olen saanut nähdä paljon erilaisia hankkeita rajoja ylittävässä yhteistyössä ja lopputulos voidaan optimoida, koska ympäristö muuttuu voimakkaasti ja minä arvostan todella kovasti tätä omaa aloitteista mietintöä. Haluan onnitella teitä tästä ajatuksesta varsinkin. Olen samaa mieltä tästä suosituksesta, jonka tavoitteena on ottaa käyttöön alueellinen kehitysstrategia raja-alueilla. Tämänkaltainen integroitu Aluestrategia on tärkeä, kun halutaan hyödyntää alueellisia investointeja paikallista ja paikallisen kehityksen hyväksi. Näin yhteisö voi olla tärkeässä asemassa tässä työssä. Jotta saadaan aikaiseksi tuloksia, tarvitsemme voimakasta poliittista sitoumusta ja vahvistettua yhteistyötä teknisellä tasolla, joka ylittää rajat Valitettavasti meillä on joitakin rajoitettavia ohjelmia, jotka ovat jumiutuneet, mutta kyseisten maiden kanssa yritämme avata ne, jotta saamme ne uudelleen toimintaan. Tietysti meillä on sellaisia alueita, jotta saisimme kehitettyä tätä aluetta paremmin ja mielestäni tämä teidän mietintönne on oleellinen. Minulle Asia on äärimmäisen tärkeä. Hyvin monet jäsenvaltiot haluaisivat rakentaa rajoja, mutta minusta on äärimmäisen tärkeää poistaa hallinnollisia esteitä jäsenvaltioiden välillä. Lisäksi Alppistrategia koskeva mietintö on komission mielestä äärimmäisen hyvä. Sen mielestä tämä lähestymistapa on hyvä, jossa otetaan huomioon se työ, jota useat Euroopan parlamentin valiokunnat ovat tehneet. Minulla on ollut mahdollisuus käyttää puheenvuoroa useaan otteeseen tästä strategiasta, joka yhdistää osan Euroopan unionin kaikkein edistyksellisimmistä maista, mutta tuo myös mukaan muita kuin Euroopan unionin valtioita ja köyhempiä alueita, kuten totesitte. Olen samaa mieltä kanssanne siinä, että on tarpeen viedä eteenpäin kohesiopolitiikan yhdenmukaistamista ja koordinointia ja tarkastella rahoitusvälineitä sen yhteydessä. Lisäksi makrotaloudelliset hankkeet ja toimet ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta voidaan täysin tarkastella, minkä tapaista rahoitusta ja synergiaa kehitetään tätä strategiaa varten. Kuten tiedätte, komissio on jo hyväksynyt <clears throat> tämän politiikan juridisen puitteiston niin, että siinä otetaan huomioon tavoitteet ja makroaluestrategian tavoitteet. Alppialueen strategia, kuten myöskin kaikki muut makroaluestrategiat, Baltian strategia, Adriameren strategia ja muut, nämä kuuluvat jäsenvaltioille. Ja jäsenvaltioiden pyynnöstä komissio toimii välittäjän roolissa – Kannatan tätä teidän ajatustanne siitä, että meillä on investointialusta, olemme kumppaneita ja saamme nähdä, voimmeko yhdistää eurooppalaiset rakennerahastot, strategiset rahastot infrastruktuurihankkeisiin myös vähemmän kehittyneillä alueilla. Komissiolla on tämä erittäin aktiivinen rooli ja me olemme läsnä Silloin, kun meidän toimintamme tuo lisäarvoa, voimme tehdä näin vain kumppanuudessa jäsenvaltioiden kanssa ja osallistuvien alueiden kanssa. Kiitoksia. Puhuin pidempään kuin mitä minulle on annettu puheenvuoro, mutta tässä oli neljä eri mietintöä. Jään odottamaan innolla keskustelua täällä täysistuntosalissa. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Tämä kuitenkin johtaa nyt siihen, että tulevien puheen kohdalla minun täytyy tosiaan tiukasti pitää kiinni puheajoista. Sitten eri valiokuntien lausunnon laatijat. Työllisyysvaliokunnan puolesta Jérôme Larieux, yksi minuutti. Ei, monsieur puhemies, arvoisa komissaari, haluan aivan aluksi esittää kiitokset Rova Bressolle alppistrategiamietinnöstä. Se on äärimmäisen laadukassa. Ja myöskin työllisyysvaliokunta on laatinut tähän mietintöön liittyvän lausunnon, vaikkakin omassa omassa vaaliperissäni, joskin olemme varsin kaukana Alpelta asian ajankohtainen. Haluan tässä äh, lausunnossa korostaa sitä, miten erityislaatuinen alue, alppialue on, ja se vaikuttaa erityisesti työllisyyteen. Myöskin strateginen äh, merkitys tietyillä sektoreilla on äh, tärkeä ja siksi me teemmekin ehdotuksen yrityspuolesta, jossa keskitytään muun muassa tutkimustoimintaan. Myöskin työmarkkinoihin on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota sillä tavoin, että perustetaan esimerkiksi keskuksia, jotka koordinoivat tätä. Moni alaisuus on niin ikään tärkeä, kuten myöskin kansalaisten vapaa liikkuminen, jotta ylipäätään alueellinen, ympäristöllinen, sosiaalinen – kohesio voitaisiin äh, toteuttaa. Äh, Madame Kiitos rouva Briano. Seuraavaksi olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos äh, puhemies. Ympäristöaiheet ovat äärimmäisen äh, merkityksellisiä ja, ja siksi ympäristövaliokunta luonnollisesti ottaa niihin kantaa. Ajattelemme maataloutta, äh, esimerkiksi karjan kasvatusta, liikennekysymyksiä, kierrätystaloutta, luonnonoloja ja niin poispäin tässä yhteydessä on äärimmäisen tärkeää kiinnittää huomiota nyt nimenomaan alppialueisiin, jotka on usein unohdettu kokonaan, on keskitytty kaupunki ympäristön kulttuuriperinteet on otettava huomioon ja myöskin ympäristökysymykset. Valitettavasti kuitenkin Alpillakin on törmätty uusiin ilmiöihin, jäätiköt sulavat ja, ja muita ympäristötuhoja tapahtuu. Tällä alueella, ei pelkästään Euroopassa, vaan myöskin muualla on oltava tehokkaita, jottei jäädä pyörittämään asioita ilman, että päästään puusta pitkään. Haluan esittää kiitokset erityisesti ympäristövaliokunnan ympäristövaliokunnassa tehdystä työstä. Niin, puhuitte siis ympäristövaliokunnan puolesta. Sitten liikenne- ja matkailuvaliokunta Daniela Juuto, kaksi ja puoli minuuttia. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Liikennevaliokunnan lausunnonlaatijana olen kiinnittänyt huomiota erityisesti sisältökysymyksiin ja myöskin muotoseikkoihin. Minun mielestäni lausunnon laatiminen on äärimmäisen tärkeää, mutta siitä huolimatta esittelijä ei ole halunnut sisällyttää lausunnon sisältämiä seikkoja samalla tavoin kuin muut. Olisi tärkeää äh, arvostaa ja kunnioittaa kaikkien tekemää työtä äh, ja yhteistyötä, joita eri puolueiden ja ryhmien välillä tehdään. Siksi haluaisinkin ottaa esiin muutaman tarkistuksen, josta äänestetään huomenna. Ne ovat äärimmäisen äh, merkittäviä, joskin niiden taustalta löytyy erilaisia kantoja. Me esitimme aiheita, joiden tarkoituksena oli esimerkiksi äh, luoda puitteet, jossa kansalaiset äh, pääsevät äh, tietojen piiriin, myöskin viranomaistietojen. Me peräsimme niin ikään sitä, ettei uusia infrastruktuuriliikennehankkeita rahoiteta – jollei tämänhetkisiä olevassa, olemassa olevia rakenteita käytetä täyspainoisesti hyväksi. Emme siis halua niin ikään panostaa hankkeisiin, jotka voivat kuitenkin pitää sisällä esimerkiksi luonnolle haitallisia seikkoja ja riskejä. Emme niin ikään hankkeita, joita paikallinen väestö vastustaa kun tehdään lopullisia päätöksiä asiasta, olisi kuultava kansalaisia, olisi järjestettävä laajoja kansalaisten kuulemisia, joissa ihmiset voisivat tuoda oman kantansa esiin. Emmekä voi missään tapauksessa hyväksyä väärinkäytöksiä ja mafiaosatyyppistä toimintaa. Kiitos maatalousvaliokunnan puolesta. Kollega Myller, yksi minuutti. die Landwirtschaft herra puhemies. Maanviljely on tärkeä Alppialueille, niin kuin tiedämme monista maista. Maa- ja metsätalous on tärkeää, kun puhutaan Alppistrategiasta Euroopan unionissa. Ainoastaan jos maa- ja metsätalous toimii, tätä kautta voimme hoitaa kulttuurimaisemia, suojella eläimiä ja saada myös aikaiseksi maaseudulle ähm, vetovoimaisia alueita, joten meidän täytyy ähm, edetä varovaisesti ja myös suojella maanviljelijöiden omaisuutta. Tässä otetaan huomioon se, että otetaan huomioon alueiden tarpeet. Tätä kautta me vahvistamme käsityötä, matkailua, liikkuvuutta Tätä kautta myös Alppialue säilyy sekä asuinalueena että matkailualueena. Haluaisin kiittää kaikkia, koska me saimme tähän ydinkysymykset mukaan, joiden avulla voimme kehittää Alppialuetta. Kiitos. Sitten ryhmien puhujat EPPn puolesta. Kristof Hetman, puolitoista minuuttia. Bardzo, pani przewodniczący, pani komisarz. Ja chciałbym bardzo serdecznie... Kiitos puhemies. Komission jäsen haluaisin kiittää rouva Mihailovaa siitä, että hän on ottanut esille alueellisen yhteistyön. Tämä on mielestäni erittäin tärkeää Euroopan unionissa, koska alueellinen yhteistyö on ollut myös historiallinen menestys. Tässä on toimittu rajat ylittäen merkittävästi. Tätä kautta on myös saatu aikaiseksi hyviä käytäntöjä. Ennen kaikkea rajat ylittävät hankkeet ovat erittäin tärkeitä. Ne ovat hyvä todiste siitä, kuinka tärkeää on toimia myös kolmansissa maissa. Nimittäin raja-alueet ovat ne, joissa meidän täytyy luoda luottamusta – ja usein puhutaan myös perifeerisistä alueista, kun puhutaan raja-alueista, ja tuolla täytyy keskittyä kehitykseen. Vuoden 2020 jälkeen alueellinen yhteistyö vahvistuu budjetissa. Me tarvitsemme myös enemmän joustavuutta, mitä toimeenpanoon tulee. Me tarvitsemme kuitenkin ennen kaikkea enemmän luottamusta kaikilla tahoilla, mitä toimeenpanoa ja hallintoon tulee. Kiitos sitten sosiaalidemokraattisen ryhmän puolesta Dan Chila. Domnule președinte, doamnă comisar, politica de coeziune și implicit cooperarea teritorială... Kiitos. Kohesiopolitiikka ja alueellinen yhteistyö ähm, kuvaa myös yhteismarkkinoita. Kaikkien alueiden täytyisi kehittyä yhtä lailla. Me haluamme myös taloudellista yhteistyötä ja tätä kautta haluamme myös edistää alueiden kilpailukykyä. Tätä kautta markkinat toimivat paremmin. Meidän täytyy ottaa huomioon se, että taloustoimet täytyy jakaa tasapainoisesti. Viimeaikaiset analyysit ovat nostaneet tämän esille. Maantiede on tärkeä kysymys ja aluepolitiikalla voidaan saada parannuksia aikaiseksi. Kansallisten hallitusten täytyy toimia myös alue- ja paikallistasolla. Täytyy luoda verkostoja kansallisella tasolla. Ei ole mitään yleislääkettä, mitä alue kehitykseen tulee, mutta mutta toissijaisuusperiaate, läpinäkyvyys, kansalaisyhteiskunnan mukaan ottaminen. Kaikki nämä kysymykset voivat vaikuttaa siihen, että saadaan aikaiseksi kumppanuus yksityisen ja yleisen sektorin välillä. Tätä kautta koko yhteiskunta voi olla mukana tässä prosessissa. PK-yritykset ovat myös tärkeässä asemassa. PK-yritykset luovat 85 prosenttia työpaikoista tällä alalla. Komission ja jäsenvaltioiden täytyy tehdä yhteistyötä, jotta voidaan saada myös naiset mukaan tähän prosessiin. Uusia palveluita pitää pystyä tarjoamaan ja tätä kautta myös perheiden tulot kasvavat. Ei pidä kuitenkaan unohtaa sitä, että alueet ovat maailmanlaajuisen kehityksen paineen alla. Ilmastonmuutos on myös yksi taakka. Joitakin sektoreita se kuitenkin hyödyttää. Sitten kansalaisten ikääntyminen on suuri haaste. Meidän täytyy harjoittaa kohesiopolitiikkaa tästä näkökulmasta. yhdistyneessä Euroopassa voimme sitten nauttia työmme tuloksista. Kaupungit, kylät luovat myös investointeja kansallisella ja paikallistasolla. Ja me ei pitäisi nyt jäädä tässä sivusta katsojiksi. Vielen Kiitos. Sitten ECR-ryhmän puolesta Ruusa Tomasic. Hvala Mala i srednja poduzeća čine... Kiitoksia. Pekoyritykset ovat eurooppalaisen talouden selkäranka. Niiden kilpailukyvyn vahvistaminen on siitä syystä äärimmäisen tärkeää talouskasvua silmällä pitäen, ja jos halutaan vähentää työttömyyttä. En ole koskaan kuullut yhdenkään poliitikon olevan kilpailukyvyn kasvatusta vastaan, mutta useimmat tekevät sen mahdottomaksi siitä syystä, että ne asettavat he asettavat liikaa hallinnollista taakkaa pk-yrityksille. Ylisääntely markkinoilla, jota tämäkin talo usein tukee, tekee mahdottomaksi pk-yritysten kasvupyrkimykset, kuten myöskin korkea verotus, jota hyödynnetään sellaisen julkisen politiikan rahoittamiseksi, joka on usein täysin tarpeetonta tai ainakin liiallista. pk yrityksestä tulee kilpailukykyisempiä jos poliitikot puuttuvat vähemmän niiden työhön ja antavat niille enemmän liikkumavaraa vähentämällä hallinnollista ja verotaakkaa. Siitä syystä tuen voimakkaasti REFIT-ohjelmaa, jonka tavoitteena on poistaa nimenomaan tällaisia sääntelyesteitä. Valitettavasti yhteismarkkinat eivät kyenneet niitä poistamaan. Eurooppalainen asetus lisättiin tähän jo olemassa olevaan kansalliseen sääntelyyn. Minun mielestäni meidän täytyy hyödyntää enemmän EU-varoja ja samalla pitää mielessä se, että mikroyritykset, varsinkin pk-yritykset uusista jäsenvaltioista, eivät useinkaan ole sellaiset, että niillä on riittävä kapasiteetti toimia. Siitä syystä on tärkeää virtaviivaistaa eri prosesseja niin, että raha saavuttaa paremmin ne, joita varten se on olemassa. Muussa tapauksessa kehittyneiden yritysten toiminta häirintyy. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Ostrovicius. For the European Liberals, the Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Euroopan pk-yritykset ovat olleet avainasemassa kasvun ja työllisyyden lisääntymisessä. Meillä on 23 miljoonaa pk-yritystä, jotka muodostavat noin 99 prosenttia kaikista yrityksistä ja muodostavat kaksi kolmesta työpaikasta. Tämä on varmasti ehdottomasti riittävä luku, jota voidaan olettaa, että EU-viranomaiset pyrkivät yksinkertaistamaan kaikkia sääntöjä, viemään eteenpäin synergiaa eri ohjelmien välillä, monimuotoistamaan niitä lähteitä, joita pk-yritykset voivat hyödyntää ja vahvistavat poliittista koordinointia. Myös kulttuurikuilu täytyy kuroa umpeen pk-yritysten jokapäiväisen elämän ja rakennerahastojen prosessien välillä eri alueilla. EUn kohesiopolitiikka ei ole koskaan toiminut helposti. Sen synnystä lähtien sitä on kritisoitu jatkuvasti. Siitä huolimatta kaikki tiedämme, mikä valtava vaikutus kasvulle ja kehityksille eurooppalaiset rakennerahastot ovat olleet. Ne ovat olleet erittäin merkittäviä useissa eurooppalaisissa jäsenvaltioissa. Ainoa tapa viedä eteenpäin näitä tärkeitä eurooppalaisia investointivälineitä on todella toimia tehokkaasti, jotta saadaan aikaiseksi innovointia ja hyödyntää paremmin julkisia varoja niin, että saadaan aikaiseksi mahdollisimman suuri vaikutus ja lisäarvoa. E, liian vähän kohesiorahaa menee edelleenkin innovointiin. Kiitos. Seuraavaksi QR-ryhmän puolesta Martina Kiitos puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Mietinnössä otetaan tärkeitä kokemuksia esille liittyen aluepolitiikkaan, mutta ne pitäisi nyt toimeenpanna. Ja tämä tarkoittaa, että hallintoa pitäisi yksinkertaistaa ja pitäisi myös tehdä rajat ylittävää yhteistyötä. Myös paikan päällä pitäisi pystyä tekemään enemmän päätöksiä. Tärkeää olisi kuitenkin, että lopetettaisiin yksipuolinen säästöohjelma, koska se on suurin uhka äh, investointihankkeille. Ja kun rakennerahastovaroja jäädytetään esimerkiksi Portugalissa ja Espanjassa, niin siellä ei jää kovinkaan paljon investointipelivaraa. Vuonna 2017 tehdään leikkauksia EU-budjettiin juuri tällä alalla ja tätä kautta me emme pysty sopeuttamaan elinoloja. Se, että olisi uusi sosiaalinen pilari, niin kuin herra Juncker on ehdottanut, se kuulostaa hyvältä, mutta ainoa väline, jonka avulla EU tekee solidaarista politiikkaa, niin tämän kohesiopolitiikka ei pitäisi unohtua tässä yhteydessä. Kiitos. Kiitoksia rouva Michels. Sitten vihreän puolesta Michel Rivasin. Merci. Kiitos puhemies, komissaari, arvoisat kollegat. Näiden äh, mietintöjen tarkoituksena olisi äh, lisätä kestävää kehitystä Alppi alueilla. Nyt näyttää kuitenkin äh, siltä, että liikenne ja uutusjutuvien energioiden kehittämiseen on kiinnitetty huomiota. On kuitenkin outoa, jos meidän ehdotuksemme ei hyväksytä. Jos näin tapahtuu, emme hyväksy koko mietintöä on turha lähteä hank- uusien hankintojen tielle, jos olemassa oleviakin hankkeita ei ole käytetty. SNCFn pääjohtaja on esittänyt kannanottonsa alueen liikennejärjestelyn osalta. Tästä voidaan todeta, että jos esimerkiksi Pervinen ja toisen alueen yhdistäminen on Pervinen ja Fikiran välinen liikenneyhteys on ollut 50 miljoonan luokkaa ja on huomattu, että jopa 90 prosentin osuudella on tehty virhearvioita ja kuitenkin äh, Espanja joutui maksamaan puolet äh, tähän äh, rataan käytetyistä varoista, joten samaan ei saa törmätä nyt Alppialueella. Me peräänkuulutamme vähemmän saastuttavia liikennekeinoja Alppialueelle. Kiitos. Puolitoista minuuttia. EFDD-ryhmän puolesta Julia Reed, olkaa hyvä. Good evening, Mr. President. Hyvää iltaa. Puhemies, kohesio tai tuki alueella on hyvin usein tapa käyttää huonosti veronmaksajarahoja. Todellisessa elämässä, jos halutaan auttaa pk-yrityksiä saada aikaiseksi kasvua, täytyy saada markkinat toimimaan, saada ne tarjoamaan korkeatasoisia, kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita, joista maksetaan riittävästi työntekijöille. Meidän täytyy saada aikaiseksi vaurautta näiden avulla ideologisena tavoitteena. Se, että markkinoiden annetaan toimia julkisen edun mukaisesti, on yksi kaikkein äärimmä, tärkeimmistä, mutta vaikeimmista tehtävistä poliitikoille. Meidän täytyy tunnustaa, miten valtavan haitallista ovat kartellit ja oligopolit ja yksityiset monopolit, kuten myöskin valtiovalvonta se, että ylipäätään toimitaan veronmaksajan kustannuksella väärin. Se, että ymmärretään tällaista mietinnössä ei ole oikeaa. Se, mitä tarvitaan, on oikea kilpailua, jota ei ole manipuloitu. Se merkitsee sitä, että meillä täytyy olla sellaisia toiminnoita markkinoilla, joista kukaan ei pääse dominoimaan markkinoita. Se ei merkitse pelkästään monopolia, vaan se merkitsee myös sitä, että pieni määrä suuria toimijoita toimii kartelina. EU aloittaa yleensäkin hyvin tavoittein, mutta koska se ei ymmärrä ongelman luonnetta, se tuhlaa vain rahaa, saa vähän aikaiseksi ja todennäköisesti vain huonontaa tilannetta. Siitä syystä maani on äänestänyt lähtevänsä pois EUsta. Kiitoksia. Thank you very much, colleague. Kiitoksia. Seuraava puhuja, yksi minuutti. ENF-ryhmän puolesta Olaf Stürer. Ja, voorzitter, goedenavond puhemies, hyvää iltaa. Kiitos viime viikolla. Tilintarkastustuomioistuin antoi Moldavian raporttinsa viime vuosien aikana 780 miljoonaa euroa sinne on virrannut. Kuinka voi olla, herra puhemies, että maa, joka korruptioindeksilistalla on korkealla, saa miljoonia euroja rahaa No, me voimme puhua täällä innovaatiostrategiasta, mutta tarkastellaan sitä, että miten voisimme innovatiivisesti käyttää verorahoja, emmekä anno, an, antaisi mennä rahoja korruptoituneille maille. Me olemme kymmeniä kertoja käsitelleet näitä verokysymyksiä, joista ei rankaista. Nyt veronmaksaja nimissä kysyn, koska tämä loppuu? Kiitos. Kiitos. Sitoutumattomien puolesta puolitoista minuuttia edustaja Funtulis. Η αποκαλούμενη οικονομική συνοχή εντός της Ένωσης taloudellinen äh, kohesio, niin sanottu taloudellinen äh, kohesio äh, on olemassa ainoastaan Euroopan unionin toimielinten käytävillä. On selvä, että PK-yritykset loppujen lopuksi maksavat äh, viulut. Niiden ansiosta me saamme nauttia tämän hetken elintasosta eri äh, maissa. Me emme voi puhua strategiasta, joka perustuu erikoistumiseen tai tutkimus- ja innovointiseikkoihin samanaikaisesti, kun esimerkiksi Euroopan unionin eteläiset maat kamppailevat työttömyyden kanssa ja ihmiset joutuvat elämään minimipalkalla. Jos puhutaan yleisellä tasolla, olemme väärällä linjalla. Subventoinnit ja tukitoimet eivät ole samalla linjalla todellisen tilanteen kanssa. Esimerkiksi hallinnolliset kulut ovat aivan liian korkeita. Olisi saatava aikaiseksi yhteiset nimittäjät ja, ja samantyyppinen verotus. Myös palkkaeroista olisi syytä päästä eroon ja ainoastaan tätä kautta on mahdollista saada aikaiseksi tyydyttävää kasvua. Pelkät investoinnit eivät riitä. Meidän on mietittävä myöskin työntekijöiden hyvinvointia, eikä ainoastaan kapitalistietua mietittävä. Kiitos. Sitten muut puhuja. Edustaja Claudia Schmidt ensimmäisenä. Arvoisa komissaari, herra puhemies, arvoisat kollegat. Aluksi minä haluaisin kiittää rouva Sisoa hyvästä yhteistyöstä ja myös rouva Bressoa. Tämä Bresson mietintö on mielestäni erittäin tärkeä. Nostaisin tässä muutaman asian esille. Jos olette lukeneet tämän mietinnön, te tiedätte, että tämä koskee 80 miljoonaa ihmistä seitsemässä eri maassa – Tämä on erittäin laaja mietintö siis, ja siksi mielestäni tässä ei pitäisi nyt unelmoida niin kuin vasemmisto ja vihreät tekevät. Meidän täytyy suojella ympäristöämme, ja se on erittäin tärkeää, mutta kuitenkaan ei pitäisi unohtaa ihmisiä tässä yhteydessä. Vaikka alppimaisemat ovat kauniita, ne eivät kuitenkaan yritä kovinkaan paljon, jos on työtön tai jos hän joutuu jostakin muusta syystä lähtemään kotiseudultaan. Tässä nyt sitten hinta on liian korkea. Siksi on erittäin tärkeää, että ihmisille mahdollistetaan se, että he voivat jäädä kotiseudulleen ja tämä onnistuu ainoastaan, jos investointeja tuetaan. Taloutta tulee tukea, pitää luoda työpaikkoja, rajat ylittävää liikennettä, Tarvitsemme taloudellisesti vahvan alppialueen, jossa tulevatkin sukupolvet voivat asua ja työskennellä. Kiitos. Kiitos. Edustaja Rodriguez, puolitoista minuuttia. Kiitos. Kiitokset äh, esittelijä, kiitokset myöskin äh, komissaarille. Äh, me saimme taaksemme enemmistön erityisesti puhuttaessa kohesiopolitiikasta ja älykkäiseen erikoistumiseen tähtäävistä tutkimus- ja innovointistrategioista. Ja omalla alueellani Portugalissa on tapahtunut suuria tulipaloja Funchalissa. ja, ja tämä on tarkoittanut suuria ongelmia väestölle. On tapahtunut kuolemantapauksia. Maderan pääkaupungissa sadat ihmiset menettivät kotiinsa. Jos kaiken kaikkiaan mietitään, minkälaisia tuhoja on tapahtunut, on Portugali tässä ilman muuta ollut suurina kärsijänä. Myöskin Italiassa ja Espanjassa on törmätty vastaavan tyyppisiin äh, luonnonkatastrofiin. Äh, on äh, mietittävä erityisesti huonossa asemassa olevien alueiden tilannetta, pienten kylien ja muiden ongelma-alueiden eh, tilannetta. Euroopan komission eh, pitäisi eh, panostaa entistä enemmän nimenomaan tämän tyyppisten alueiden auttamiseen. Kiitoksia. Edustaja Serna Giotto. Grazie, Presidente. Kiitos puhemies, arvoisat kollegat. Käytän varsin mieluusti puheenvuoron tässä yhteydessä erityisesti siksi, että käsittelemme täällä Alppialue mietintöä, jonka rouva Bress on laatinut. Siihen sisältyy kaksi seikkaa. Ensinnäkin alueellinen sijainti, Alppien eteläinen ja pohjoinen puolisko, 80 miljoonaa ihmistä, jotka asuvat tuolla makroalueella. Tämä poikkeuksellinen alue ja myöskin äärimmäisen hyödyllinen alue Euroopan unionille on tärkeä, joskin varsin haavoittuvainen. Kyse on alueesta, johon olisi osoitettava nyt entistä enemmän huomiota. On puhuttu paljon infrastruktuurista ja siitä, miten paljon kehitystä saadaan aikaiseksi, kun pohjoinen ja eteläinen puolisko yhdistetään mutta joskus kuitenkaan infrastruktuuriakaan ei osata käyttää. Ne jäävät ikään kuin passiivisen käytön varana. Kyse on alueesta, jota on äärimmäisen vaikea kehittää, mutta se on kuitenkin varsin rikas myöskin. Meidän on mietittävä asia myöskin tulevaisuuden kannalta ja pyrittävä saamaan alueelle entistä enemmän väestöä, jotta me törmäisi autioitumisilmiön. Siksi toivonkin, että jonkunlaista lisäarvoa, jonkunlaista palkan lisää, tulo lisää voitaisiin harkita tuon alueen asukkaille. Muutoin näissä olosuhteissa edistyminen on mahdotonta. Ole usein puhunut täällä selkein sanakääntein. Ja tässäkin yhteydessä peräänkuulutan nyt sopivia ihmisiä ja sopivia keinoja kehityksen toteuttamiseksi. Kiitos. Seuraavaksi edustaja van Miltenburg. Dank u, voorzitter. Investeringen. Kiitoksia puhemies. Investointit ovat kasvun ja työ, työllisyyden pohjana. Siitä syystä investoimme miljoonia tutkimukseen ja kehitykseen. Ne ovat myös ö, tulevaisuutemme. Ne eivät kuitenkaan välttämättä heti tuo uusia työpaikkoja. Sitä varten tarvitaan yhteistyötä elinkeinoelämän, ö, opintolaitoksen ja yhteiskunnallisten laitosten välillä meidän täytyy myös viedä eteenpäin niin sanottua älykästä erikoistumistrategiaa. Kokemukset sen puitteissa ovat tähän mennessä myönteisiä. Tämä on hyvä asia, mutta aina voidaan toimia vielä paremmin. Ensinnäkin, kaikki alueet eivät ole samanlaisia. Meidän täytyy katsoa niitä, ja ne eivät voi kopioida suoraan toistensa menestymistarinoita. Meidän täytyy hyödyntää omia mahdollisuuksiaan, omia voimiaan. Meidän täytyy katsoa omia spesifisiä tarpeitaan myös tuolla alueella. Toiseksi älykäs erikoistuminen voi antaa todellista potkua uusille investoinneille ja talouskasvulle alueella. Mutta meidän täytyy yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa, EUn ja alueellisten kumppaneiden kanssa hyödyntää voimavaroja, jotta voidaan investoida tähän strategiaan. Näin voidaan vasta saada aikaiseksi vahva ja kilpailukykyinen Eurooppa. Vielen dank. Kiitos. Edustaja Maltteese, puolitoista minuuttia. Arvoisat kollegit, 6, 26 miljardia ollaan haaskaamassa Torino Milano linkityksen ja sen tarkoituksena on edistää nimenomaan liikennettä. Jos ajattelemme muita alueita, esimerkiksi Venetsian vesistöjen parantamista, loppujen lopuksi nekin rahat on mennyt, ovat menneet korruptoituneisiin käsiin. Italiassa on tapahtunut valtaisia onnettomuuksia myöskin ongelma rakentamisen vuoksi. Nyt kun puhumme alpeista, on otettava huomioon itse alpit ja myöskin erilaiset vesistöt, joet. Alppialueella sattuu usein luonnonkatastrofeja ja, ja poliitikot ovatkin tiiviseen tahtiin käyneet tutustumassa näihin tuhoihin. Nyt olisi hyvä keskittää tarmo todellisiin eh, kansalaisia kiinnostaviin hankkeisiin, esimerkiksi vesialalla. Ja siksi ehdottaisinkin, että Bresson mietinnön yhteydessä äänestettäisiin eh, nimenomaan julkisten vesivarojen käyttöä eh, painottavaa tarkistusta. Rahan haaskaaminen on lopetettava. jetzt... Kiitos. Ernest Maragai seuraavaksi. Me eh, tulemme eh, tukemaan Kristressin eh, mietintöä. Meidän käsittääksemme se on varsin järkevä pohjaltaan, mutta se edellyttää myöskin sitä, että keskipitkän välin tarkastelu on toteutettava. Aluepoliittinen äh, valiokunta on tähän äh, kiinnittävät huomiota. Me olemme myöskin äh, erityisen kiinnostuneita siitä, että PK-yritykset otetaan kokonaispainoisesti mukaan. Emme voi hyväksyä sitä, että kohesiopolitiikka älykkäisen erikoistumiseen tähtäävät tutkimus- ja innovointistrategiat keskitetään ainoastaan yksisilmäisesti. Sitten sektorikohtainen keskittyminen, lähestymistapa, sen suhteen on oltava tarkkana. Meidän on myöskin otettava transeurooppalainen lähtökohta käyttöön. Vielä viideksi, viidenneksi totesin sitä, että erikoistuminen ei tarkoita pelkästään sitä, että innovoidaan ja, ja keksitään pyörä uudelleen meidän on oltava tarkkana äh, sen suhteen, ettei hankkeiden määrää kasvateta äh, laadun äh, sijasta. Sitten vielä rajat ylittävät hankkeet. Niiden on oltava myöskin kannattavia, koska muutoin niistä tulee esimerkki Eurooppa, Euroopan unionin tyypillistä tehottomasta politiikasta. Kiitos. Kollega von Storch seuraavaksi. Kiitos puhemies. Me puhumme kohesiopolitiikasta. Tämä tarkoittaa, että tukien avulla Euroopan unioni haluaa tasoittaa e- epätasapainoa alueiden välillä. Tuhat miljardia euroa on jo jaettu, 350 miljardia lisää vuoteen 2020 mennessä – tässä nyt muka sanotaan PK-yrityksille, että niitä tuetaan 140 miljardilla eurolla. Nämä PK-yritykset ovat yhteiskuntamme selkäranka. He saavat aikaiseksi nämä rahat, jotka sitten heiltä viedään. Eli nämä siirrot tulisi lopettaa, kohesiopolitiikka tulisi lopettaa. Pitäisi pitää huolta siitä, että ennen kaikkea PK-yritykset eh, eivät olisi enää verorasitteiden eh, alaisena. Se voisi olla hyväksi. Dornan. Eh, edustaja Dornanu. Élu du sud-est de la France, je suis... Puhemies, Biodiversiteettikysymykset eh, ja Alppialue eh, ovat minulle tärkeitä eh, sydäntä lähellä olevia kysymyksiä. Olen jo 25 vuoden ajan panostanut luonnonsuojeluun ja, ja tämänhetkinen suunnitelma Torinon käytävästä on mielestäni liioiteltu ja sen puitteissa ei ole otettu riittävästi riskienhallintaa liittyviä seikkoja, geologisia äh, seikkoja ja, ja rajat ylittävää yhteistyötä. Että sitten äh, maalta muutto äh, ja, ja siihen liittyvät seikat, ne ovat mielestäni äärimmäisen tärkeitä ja ne on nyt asetettava kaiken keskiöön yhtä lailla kuin myöskin niin, myöskin Alppialueen yhteistyö, kuten jo 90-luvulta peräisin oleva yleissopimus. Kansalliset ja paikalliset yhteistyöpuitteet ovat niin ikään tärkeitä. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Zeller. Kiitos puhemies. Me puhumme neljästä mietinnöstä kohesiopolitiikkaan liittyen ja tämä näyttää sen, kuinka monimuotoinen tämä keskeinen politiikan ala Euroopan unionissa voi olla, jos toimenpiteet kohesio- ja rakennepolitiikassa ovat sellaisia, että niitä käytetään kansalaisten hyväksi. Haluaisin vielä ottaa kantaa mietintöön, joka käsittelee Euroopan alueellista yhteistyötä. Vapaa liikkuvuus on yksi Euroopan unionin periaate. Rajat eivät enää ole olemassa kansalaisten näkökulmassa fyysisesti. Ja tämä on hyvä asia raja-alueella, varsinkin vähemmän kehittyneillä alueilla. EU-sen raja-alueet ovat näitä. Se voi olla hyödyksi. Euroopan unioni on tukenut tätä Interreg-ohjelman kautta 25 vuoden ajan, mutta alueellinen yhteistyö menee vielä pidemmälle. On olemassa oma asetus, on myös määrärahoja ja meillä on myös mahdollisuus sille, että to- toimielin tasolla voidaan tehdä yhteistyötä siis rajat ylittävästi. Mutta valitettavasti kansallinen egoismi kuitenkin astuu tielle ja tämä yhteistyö estyy raja-alueella. Oma oikeusjärjestelmä, jota ei ole sopeutettu vielä naapurivaltion oikeusjärjestelmään, on tärkeämpää kuin alueellinen yhteistyö, joten tässä yhteydessä täytyisi varmasti tehdä vielä töitä. Ja toivon, että seuraavan kohesion mietinnön yhteydessä sitten tämä yhteistyö nostetaan esille. Kiitos. Sitten Derek Vaughan seuraavaksi. Uh, thank you, Chair. Can I... Kiitoksia puhemies. Haluan kiittää esittelijää ja komissaaria tästä työstä. Minusta nämä vielä mietinnöt ovat erinomaisia. Halusin keskittyä pk-yrityksiä ja tutkimus- ja kehitystyötä koskeviin mietintöihin. Perinteisesti kohesiorahastoissa investointeja on mitattu työpaikkojen luomisen ja kilpailukyvyn lisääntymisen myötä, mutta meidän tulisi myös investoida tutkimus- ja kehitystyöhön. Yksi tapa tehdä näin olisi hyödyntää rakennerahastoja ja horisontti 2020 rahastoja yhdessä – näin tietysti tapahtuu, mutta meillä on useita esteitä niiden tiellä. Siksi tulisi helpottaa näiden rahastojen käyttöä yhdessä. Kaikista asetuksista voi olla hyötyä, kun pyritään yksinkertaistamaan ja tuomaan nämä kaksi rahastoa lähemmäksi toisempaa. Meidän, Meidän tulisi myös mahdollistaa se, että pk-yritykset pääsevät lähemmäksi, hyödyntämään paremmin rakennerahastoja omilla alueillammekin. Hyvin monet pk-yritykset saavat niistä hyötyä koulutusohjelmien ja muiden avulla, mutta jälleen kerran uskon, että me pystymme vielä parempaakin tässä suhteessa. Ja sääntelyn yksinkertaistaminen voi olla tässä hyödyksi. Lopuksi haluan todeta, että monet kritisoivat kohesiopolitiikkaa ja olemme saaneet kuulla heistä osaa täälläkin tänä iltana. Joskus kuitenkin voimme olla aivan liian negatiivisia. Kohesiopolitiikka on valtava menestystarina. Katsokaapa vain lukuja. Katsokaapa, miten paljon työpaikkoja on luotu, miten paljon yrityksiä on luotu omilla alueillanne. Te tiedätte, että tämä on menestystarina. Ja joskus, hyvä puhemies ja kollegat, toivoisin, että suhtautuisimme hieman myönteisemmin näihin. Kiitoksia. Minuutti, Arne Kiitoksia edustaja Gerike, yksi minuutti. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen tämän päivän keskustelussa puhumme myös Alppistrategiasta. Kaksi asiaa olen esittänyt tässä yhteydessä väestön rakenne muun muassa. Kun puhutaan Alppialueen tulevaisuudesta, niin se ei ole ainoastaan talouskysymys ja ympäristökysymys, nimittäin väestörakenne on tässä myös tärkeässä asemassa. Ja sitten synnytysapu. Me tarvitsemme kätilöitä ja Alppu, al, Alppialueella tämä ei ole helppoa. Ja olen ottanut tämän asian myös esille. Tämä on erittäin ajankohtaista, koska monilla alueilla on todellakin puutetta kätilöitä. Sitten mitä Etelä-Tirolin tulee, siellä on todellakin pidetty yllä kätilöiden verkostoa. Meidän tulee taistella kätilöiden puolesta ja meidän täytyy taistella sen eh, puolesta, että naiset voivat synnyttää turvallisesti. Ivan Kiitos edustaja Jakovčić. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Sallin, että, että samalla kun painotan sitä, miten tärkeitä nämä tämänpäiväiset aiheet ovat, kun keskustelemme kohesiopolitiikasta. Haluaisin samalla painottaa sitä, että että aluekehitysvaliokunnan puheenjohtaja Mikhailova esitti erittäin mielenkiintoisen mietinnön. Pekoyritysten kilpailukyky on äärimmäisen tärkeää se on äärimmäisen tärkeä meille liberaaleille, mutta se on myös tietysti tärkeä myös muille täällä talossa oleville. Ionian ja Adrian merenstrategian valikunnan jäsenenä haluaisin painottaa ongelmaa, joka liittyy kaikkiin näihin strategioihin. Meillä on perinteiset kolme eitä, ei uusille rakenteille makroaluestrategioille, ei uusia rahastoja, ei uutta rahoitusta eikä uusia asetuksia. Makroalueet on luotu Baltian, Tonavan, Ionianmeren, Adrianmeren alue. Meidän tulisi tarkistaa nämä kolme eitä – ja nämä kolme aluetta tulisi saada uudelleen herätettyä henkiin. Papadimoulis für eine Minute. Edustaja Papadimoulis seuraavaksi. Kirja Epitrope, kirja Kretsu, τα τελευταία χρόνια i... Arvoisa äh, komissaari, äh, hyvää iltaa. Viime vuosina sosiaalinen äh, ja alueellinen eri, sosiaaliset ja taloudelliset erot ovat äh, kasvaneet äh, ja ne ovat törmäyskurssilla Euroopan kohesion äh, kanssa. Ihmiset eivät ole tyytyväisiä tilanteeseen varsinkaan eteläisessä Euroopassa ja siksi Euroopan komissiolta halutaan lisää panostusta politiikkaa, eikä missään tapauksessa päinvastaista toimintaa. Varoja on lisättävä ja ne on käytettävä siellä, missä köyhyys rehottaa ja missä sosiaaliset erovat ovat suuria ja, ja myöskin niillä alueilla, joissa työttömyys on korkeissa lukemissa. Puhun nyt muun muassa Kreikan saarista, jotka ovat joutuneet luonnonmullistusten kohteeksi solidarisuusrahaston varoja tarvittaisiin. Edustaja Borgesio. No. Me Legas, Legan kannattajat olemme tutkineet Alppialueen strategiaa, ajattelen tätä erityisesti Italian pohjoisen alueen kannalta, Lombardian kannalta. Tämä on ehdotus, joka pitää sisällään paljon lupauksia. Alppialueiden väestöä pidetään merkittävässä asemassa. He ovat väestö, joka on pitää kiinni omasta alueestaan, mutta jos nyt ajatellaan yleisesti tuottavuutta, tarpeita, biodiversiteettiä ja niin poispäin, tämä varmasti koskee koko Euroopan unionin kansalaisia. Tähän liittyy kuitenkin aika räikeä kysymysmerkki. Haluan esittää tämän nyt komissiolle ja muille täällä läsnä oleville tahoille. Minkälaista poliittista tukea näille hankkeille on annettu esimerkiksi omassa maassani? Loppujen lopuksi alueet ovat jääneet lapsipuolen asemaan puhutaan erinäisistä toimista, mutta alueelliset ja kunnalliset ja paikalliset tahot eivät ole saaneet tältään kuulumista. Bogovic. Edustaja Bogovic. Hvala za besedo. E, čestitke poročevalkam, spoštovana komisarka. Kiitoksia, hyvä puhemies. Haluan onnitella esittelijöitä. Hyvä komissaari. Koesiopolitiikka tähtää siihen, että poistetaan erot kehityksessä sekä alueiden välillä että maiden välillä. Tämän lisäksi se pyrkii siihen, että saadaan aikaiseksi läpimurto kehityksessä ja se pyrkii yhdistämään erilaisia alueita Euroopan unionissa. Ensinnäkin haluan keskittyä tähän älykkään erikoistumisen mietintöön. Eurooppa ei kykene luomaan tehokasta yhteistyötä innovoinnin, tieteen, talouden ja erikoistumisen välillä. Siitä syystä teknologinen äh, viiveemme on selvä verrattuna muuhun maailmaan. Jotkut ihmiset eivät tätä ymmärrä. Jotkut eivät ymmärrä, mitä meidän tarvitsee tehdä tässä suhteessa. Meidän täytyy viedä eteenpäin kohesiotoimenpiteitä tulevaisuudessa. Toinen alue, jota haluan käsitellä, koskee EUn alppialuestrategiaa. Itse tulen Sloveniasta olemme Alpia-alueen strategian puheenjohtajina. Hyvä komissaari, olimme tuon enimmän ensi kokouksessa yhdessä. Meidän tulee mahdollistaa se, että ne ihmiset, jotka elävät tällä aivan upealla alueella, voivat säilyttää maiseman sellaisenaan ja voivat ylläpitää myös taloudellista toimintaa meidän, apu, meidän taloudellisen apumme avulla. Kiitoksia vo svojom vystúpení sa chcem venovať. Kiitos puhemies. Haluaisin puhua PK-yrityksistä, koska uskon, että jos parannamme PK-yritysten kilpailua kykyä, niin tämä edistäisi asiaa. Tästä olen tehnyt tarkistuksia. PK-yritykset ovat tärkeitä Euroopan unionille. Ne luovat työpaikkoja, myös syrjäisillä alueilla ja pienissä kylissä. Siitä ei oikeastaan tarvitse keskustella lainkaan, me olemme siitä yksimielisiä ja siksi PK-yrityksille pitää antaa samat mahdollisuudet kuin suurille yrityksille. Niiden tulee saada samalla lailla julkista tukea ja myös verokohtelun tulisi olla samanlaista. Eli Tätä kautta me voisimme myös uudistaa palvelusektoria ja luoda uusia työpaikkoja. Ja tämän hetken lainsäädäntö tulisi myös toimeenpanna, mutta tämä tarkoittaa sitä, että maksu tulisi maksaa 30 päivän sisällä. Tätä ei tapahdu julkisella sektorilla. PK-yrityksillä ei ole varaa toimia ja siksi tämän verotaakan tulisi olla kaikkein tärkein tavoite Euroopan unionissa ja e- kansallisella tasolla. Lopuksi minä haluaisin kiittää kaikkia esittelijöitä. Kiitos. Vosmolkova. Kiitos, Rova Smolkova. Sitten herra Obermeier seuraavaksi. Kiitos, puhemies. Mielestäni on hyvä, että alppialueita tuetaan taloudellisesti ja että liikenneverkostot otetaan huomioon ja vesistöjä suojellaan. Alppialue on erittäin haavoittuvainen. Tässä täytyy ottaa myös ympäristön suojelu kysymykset huomioon. Ja myös biodiversiteetti on asia, josta pitäisi keskustella. Siksi on myös tärkeää, että kulttuurimaisemaa hoidetaan, eläimiä hoidetaan näillä alueilla. Ja toki tulisi tukea niitä, jotka näitä toimia tekevät, muun muassa metsänhoitajat ja maanviljelijät. Maanviljelijät tarvitsevat oikeudenmukaisia hintoja myös tuotteilleen ja tämäkin pitäisi pitää mielessä tämän strategian yhteydessä. Kiitos. Herra Dorfman. Danke, Herr Vorsitzender. Der Alpenraum ist in... Kiitos puhemies. Alppialue on monimuotoinen alue. Siellä on kuitenkin poliittisia rajoja ja vaikeita liikenneyhteyksiä. Noin 100 miljoonaa ihmistä myös matkailee vuosittain Alpeilla ja tämä on ehkä tärkein matkailualue Euroopassa. Alppialueella on erittäin kehittyneitä alueita, mutta on myös alikehittyneitä alueita ja siksi Eh, yhteinen strategia on erittäin tärkeä. Tarvitsemme myös yhteisen liikennestrategian ja liikennettä tulisi siirtää rautateille. Tässä tarvitsemme suuria investointeja Brennerillä, mutta myös Torino-Lyon linjalla. Ja siksi minä vastustan niitä tarkistuksia, jotka on tehty tähän mietintöön. Alppialue on ympäristöalue, kulttuurialue, mutta myös taloudellinen alue. Edellinen puhuja nosti esille sen, että äh, Alppialueella äh, halutaan jälleen saada tietyt linnut asumaan, mutta jos näin tehdään, niin arkaluontainen tasapaino tällä alueella haavoittuu ja monet osa-alueet joutuvat tästä kärsimään. Ja siksi meidän tulisi pohtia sitä, onko alppialue sellainen, jossa se tarvitsee susia ja karhuja jokaisella alueella. Äh, Kiitos. Gela Jufrida seuraavaksi. Grazie. Kiitos puhemies. Arvoisa komissaari, ennen kaikkea haluaisin käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni, äh, kiittääkseni sinua siitä ystävällisyydestä ja tuesta, jota osoitit Italian hiljattaisen maanjäristyksen yhteydessä. Kyse on todella suuresti kärsineestä alueesta. Kiitokset siis tuesta. Nyt kun mietitään asioita, me tarvitsemme kestävää kehitystä elintason kasvua ja niin poispäin. Emme voi panostaa pelkästään teollisuuden kasvuun. PK-yritykset ovat kuitenkin tärkeässä asemassa, erityisesti Etelä-Italiassa. Ne ovat todellinen vetovoima, kun ajattelemme taloudellista kehitystä yleisesti ja sama pätee myöskin kohesion seikkoihin. Mutta valitettavasti PK-yritys pk-yritykset joutuvat törmäämään liian, liialliseen byrokratia ja myöskin lainoituskysymykset ovat usein kompastuskivi. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että monissa vaiheissa suunnitelmat ovat liian monimutkaisia käytännössä toteutettavaksi. Me tarvitsisimme uusia rahoitusvaihtoehtoja, joita voitaisiin toteuttaa ja käyttää myöskin paikallisella ja alueellisella tasolla, ja tämä kaikki menisi PK-yritysten eduksi. Kiitos. Äh, Julie Ward seuraavaksi. Um, first of all, a comment on SMEs, e which rep... Ensinnäkin haluaisin painottaa pk-yrityksiä, jotka ovat taloutemme äh, selkäranka. Siitä syystä minä tulee helpottaa niiden tapaa toimia kautta Euroopan, varsinkin luovalla alalla ja media-alalla. Kaikkien pk-yritystukien täytyy kohdistua myös osuuskuntiin ja vaihtoehtoisiin liiketoimintamalleihin. Niillä on nimittäin niin paljon potentiaalia tehdä toisenlaista toimintaa ja näin ne tuovat lisää varoja myös yksityiselle sektorille. Meidän tulee mahdollistaa myös se, että vahingoittavassa asemassa olevat ryhmät pääsevät myös näille markkinoille, varsinkin tytöt ja naiset, joilla on paljon enemmän esteitä edessään. Innovointitarve, synergian rakentaminen, innovaatiostrategian, innovaatiostrategian ja konsulipolitiikan välillä on tärkeää. Se on poikkileikkaavaa jo ihan määritelmällisestikin. Siitä syystä kannatan niitä ponnistuksia, joiden avulla koordinoidaan rahoitusvälineitä, jotka ovat oleellisia, jotta eurooppalaiset alueet voivat kasvaa sekä kaupunki- että maaseutuolosuhteissa. Viime heinäkuussa oli mukana eurooppalaisessa tieteen avoimen, avoimessa foorumissa Manchesterin alueella, josta olen kotoisin, ja siellä olimme taide- ja tiedeosastolla yhdessä kollega Eva Kaalin kanssa. Siellä vaadittiin sitä, että ajattelumalleja tulee muuttaa. Taiteilijat, elinkeinoelämän edustajat ja tiedemiehet kaikki halusivat luovempaa lähestymistapaa kohti innovointia niin, että sillä saadaan vaikutuksia aikaiseksi yhteiskuntaan. Puhemies keskeyttää. Tämän tulisi olla nimenomaan älykkään erikoistumistrategian ytimessä. Sitä ei tulisi pelkästään pitää työpaikkaluojana. Puhemies keskeyttää. Molnar. Edustaja Molnar seuraavaksi. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Jokainen koheesiohanke on oikeastaan rahoitushanke ja suurin ongelma tässä yhteydessä on korruptio. Ja vakavimmat ongelmat tulevat valitettavasti Unkarista kotimaastani. Ei ole yhtään päivää, etteikö lehdistössä kirjoitettaisi korruptiotapauksista liittyen oligarkkeihin tai hallitusta lähellä oleviin yrityksiin. Mutta ongelma ei ole ainoastaan se, että on olemassa korruptiota, vaan ongelma on se, että ei ole sanktioita. Yleinen syyttäjä on kieltäytynyt toimimasta, jos mukana on ollut hallituspolitiikkoja. Nämä ovat niitä henkilöitä, jotka vastustavat eurooppalaista yleistä syyttäjää, koska he pelkäävät, että he jäävät kiinni. Tämä on oikeastaan myönnytys, jos joku hallitus vastustaa yleistä syyttäjää. Tätä kautta myönnetään, että he eivät halua sitä, että korruptiota tutkitaan. Siksi meidän täytyy ehdottaa, että jos tämä ei enää onnistu, niin vuoden 2020 jälkeen annettaisiin kohesiomäärärahoja ainoastaan niille maille, jotka puoltavat eh, Euroopan yleisen syyttäjäviraston perustamista. Kiitos. Ja sitten menettely ilman puhuja listaa. Täällä on kaksinkertainen määrä puhujia verrattuna aikaan. Eli sitten nyt puheenvuoron saavat ne, jotka eivät ole vielä puhuneet ja jotka ovat olleet koko keskustelun ajan paikalla. Herra Novakov. Kiitoksia, puhemies. Hyvä komissaari, se, että on syntynyt Balkanin alueella, ei aina merkitse epäonnea, koska hankala realiteetti saattaa innostaa innovointiin. Täällä jotkut vaativat sitä, että tulee raho- rajoittaa kohesiopolitiikkaa – Hyvät kollegat, kohesiopolitiikka ei ole mikään kakku, jota voidaan viipaloida niin kuin halutaan. Sen pohjana on kansallinen budjetti, kansallinen politiikka ja meillä on satoja alueita, joiden tulee saada siitä hyötyä. Kysyn teiltä, mitä tapahtuu, jos me rajoitamme tätä politiikkaa sana Helina, Ihmiset ovat siihen kyllästyneitä. Olen varma siitä, että täällä salissa on kuultu kaiken näköistä, mutta toivon, että järjen sana säilyy. Meidän täytyy vastata erilaisiin kysymyksiin ja kysymys on byrokratiasta. Olen varma, että järjen valo voittaa tässä suhteessa. Kiitos. Kiitoksia kollega Novakov ja kollega Grappini seuraavaksi domnule președinte doamnă comisar uh, apreciez foarte mult dezbaterea de astăzi pentru. kiitos puhemies arvostan käytyä keskustelua koska olen sitä mieltä että mikään ei ole tärkeämpää yhdistyneelle euroopalle kuin koheesio. haluaisin puhua ennen kaikkea pk mietinnössä, koska olen pk ryhmän puheenjohtaja meidän täytyy tukea pk-yrityksiä, mutta vielä tärkeämpää on, että tutkittaisiin sitä, miksi pk-yritykset eivät pääse käsiksi julkisiin varoihin, lainoihin, tutkimusrahoihin. Jos me puhumme kohesiosta, niin meidän täytyisi myös puhua Euroopan strategisten investointien rahastosta. se oikeastaan aiheuttaa vielä enemmän epätasapainoa alueiden välillä. Siksi, rouva komissaari, pyytäisinkin teiltä, että te keskipitkällä aikavälillä tarkastelisitte myös tätä kysymystä ja pohtisitte, onko tarpeellista tehdä muutoksia. Meidän täytyy myös ottaa startup-yritykset huomioon, jotta voimme luoda uusia työpaikkoja. Ja näin voidaan toimia toki myös raja alueella kaikkien näiden hankkeiden avulla. Ja minä toivon, että tätä kautta voimme edistää kohesiota. Kiitos. Sitten edustaja Bilbao. Gracias, presidente. Kiitos puhemies, komissaari me olemme saaneet osoituksen siitä, että tehokkaan Euroopan unionin on nyt syytä uudistua täyspainoisesti. Nyt kun ajattelemme erityisesti kohesiopolitiikkaa ja älykkäisen erikoistumisen tähtävää tutkimus- ja innovointistrategiaa, näyttää siltä, että innovointi huutaa tässä poissaolollaan. Tämä on pitenkin vanhaa säilyttävä lähestymistapa. Ajattelen tässä erityisesti Baskimaan tilannetta ja tätä älykästä teknologiahanketta. Se, että strateginen toiminta saadaan toteutettava, on luonnollisesti laadukkaan työllisyyden lisäämisen edellytys – ja siksi esitänkin tämän tyyppisiä toimia omalle maalleni. Kiitos. Kollega Vigas. Signor Presidente, falo. Puhemies, puhun Euroopan komission toimista Portugalin kohtaan. Ne ovat täysin mahdottomia hyväksyä, koska kyristystä on harjoitettu ilman, että minkäänlaisia vähimmäisdemokratiasääntöjä on noudatettu. Sen jälkeen Portugalista tuli Brysselin hylkiö. Rakennerahastoja on jatkuvasti leikattu ja näyttäisi siltä, että muut Euroopan unionin maat eivät ole millään tavoin kiinnostuneita kohesiosta, vaan itse kukin omasta maastaan. Kyse ei ole pelkästään Portugalista, vaan myöskin muista Euroopan maista – Näyttää siltä, että vyötä ollaan kiristämässä entistä enemmän ja, ja että kaikki budjettimahdollisuudet joutuvat leikkuriin. Kiitoksia, kollega Bilde. Merci, monsieur le président. Les petites et moyennes... Kiitoksia, hyvä puhemies. Pekoyritykset ovat kasvun ja työllisyyden kaikkein tärkein lähde. 23 miljoonaa pk-yritystä, jotka työstävät yli 100 miljoonaa ihmistä ja muodostavat yli 80 prosenttia uudesta työ, työpaikoista. 3,5 miljoonaa PK-yritystä työllistää yli 60 Ranskassa. Olen keskustellut pekoyritysten yritysten johtajien kanssa ja hyvin usein nämä poliittiset ehdotukset ovat aivan liian kaukana yritysten kokemasta todellisuudesta. Tämä mietintö ottaa ne selkeästi esille, mutta meidän täytyy viedä tätä ideologiaa täydentöön, jotta se olisi tehokasta. Meidän täytyy myöskin olla käytännöllisiä ja meidän täytyy välttää sitä, että me emme jää jälkeen talouskehityksestä. Verotus, lainsäädäntö, subventiot ö, ö, ovat yksi este yritysten kehittymiselle. Meidän täytyy myös tarjota erittäin vakaa verotusympäristö, riittävästi luototusta. Tätä yritykset tällä hetkellä tarvitsevat. Kiitoksia. Kiitoksia. Viimeinen puhuja, kollega Sina Dinos. Κύριε Πρόεδρε, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν είναι αποκλειστική. PK-yritysten kilpailukyky ei riipu pelkästään rahoituksesta. Pelkkä rahoitus ei luo kasvua. Kaikki ne miljoonat eurot, joita rahastoista saadaan käyttöön, niiden pitäisi vähentää työttömyyttä. Euroopan unioni on kuitenkin ottanut käyttöön PK-yrityksiä ja niiden kilpailukykyä edistävän poliittisen lähestymistavan. Toisaalta taas hallinnolliset kulut ovat ongelma erityisesti pk-yrityksille ja näin ollen tässä ollaan menemässä kahteen suuntaan. Kiertotalous ja vihreät tuotteet Nämä ovat hyvä lin, hyvän linjan esimerkkejä, mutta tarvitsisimme myöskin rahoituspuolella yksi selkeän kaikkia jäsenmaita kattava rahoitusmalli. Kiitos. Menettelymän puhelista on saatettu päätöksiin. Seuraavaksi puheenvuoron saa komissio ja sitten vielä esittelijät. Komission jäsen Kretu ensimmäisenä, olkaa hyvä. Foarte mult mulțumesc în primul rând pentru această discuție foarte interesantă și pentru contribuția dumneavoastră. Kiitoksia tästä erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitoksia näistä hyödyllisistä ajatuksista. Eri valiokunnat ovat ottaneet esille eri ideoita. mitä PK-yritykseen tulee, hyvin monet puhujat ottivat ne esille. Ja toden totta, kohesiopolitiikkaa täytyy vahvistaa, mitä PK-yrityksiin tulee. Koska PK-yritykset ovat, kuten sanottua, talouden selkäranka. Olen erittäin iloinen siitä, että useimmat puhujat painottivat kohesiopolitiikan tärkeyttä. Toki kriittisiäkin huomioita esitettiin ja puutteita nostettiin esille ja puutteet täytyykin korjata. Kohesiopolitiikka parantaa kansalaisten arkipäivää, olen siitä vakuuttunut, ja se on tärkeä politiikka kaikissa jäsenvaltioissa. Mitä PK-yrityksiin tulee, niin 90 miljardia euroa on käytettävissä, käytettävissä vuoteen 2020 asti ja toivon, että Euroopan unioni tulee käyttämään nämä rahat. Uskon, että me olemme ponnistelleet byrokratian vähentämiseksi. Tätä kautta hankkeet toimivat paremmin. Meidän täytyy tehdä tiiviimpää yhteistyötä parlamentin valiokuntien kanssa tässä yhteydessä. Nimittäin on olemassa aluepoliittinen valiokunta ja myös talousarvion valvontavaliokunta. Ja mielestäni näidenkin valiokuntien tulisi tehdä parempaa yhteistyötä. Mitä herra Valkar Selin mietintöön tulee, toki me toivomme onnistunutta kohesiopolitiikkaa, me tarvitsemme strategioita, jonka avulla me voimme erikoistua älykkäästi. Tämä, tässä täytyisi olla mukaan alue- ja paikallisviranomaiset, yliopistojen edustajat, pk-yritysten edustajat. Kaiken täytyisi tehdä yhteistyötä jotta voidaan saada aikaiseksi älykkääseen erikoistumiseen tähtävää tutkimus- ja innovointistrategiaa. Me tarvitsemme myös verkostoja, mitä energian käyttöön, mutta tämä koskee myös elintarvikkeita, mutta myös insinöörialalla – verkostoista on hyötyä. No, kaikista alueista ei voi tulla silikonvälejä, mutta me voimme kyllä auttaa vähemmän kehittyneitä alueitakin. Ja tässä pitäisi vain käyttää olemassa olevia rahoja. Mitä rouva Michail Lovan aloitteeseen tulee, eli Euroopan alueelliseen yhteistyöhön, niin toivotan Euroopan parlamentin kannan tervetulleeksi. Interreg voi tässä yhteydessä olla hyvä esimerkki siitä, mitä Euroopassa voidaan tehdä. 25 prosenttia Euroopan kansalaisista asuvat raja-alueilla ja siksi rajat ylittävää yhteistyötä tulisi tukea. Saksa ja Puola tekee hyvää yhteistyötä. Se on hyvä esimerkki. Mielestäni esimerkiksi Ranska ja Belgia voisivat tehdä parempaa yhteistyötä, koska tässä ei esimerkiksi kieli ole esteenä mutta toki lainsäädäntöä täytyy sopeuttaa, olemassa olevat esteet täytyy poistaa ja ennen kaikkea aikoina, jona rajatarkastukset on otettu takaisin käyttöön. Tarvitsemme myös poliittisia toimia. Mitä Interregin aikatauluun tulee, niin vuosien 2014 ja 2020 välillä on suunnitteilla hanke Interreg 5. Me teemme myös raja-alueiden tarkastelua Interreg 6-hankkeen puitteissa. Sitten Rova Bresson mietintä koskien Alppialueita. Rova Bressokin jo painotti sitä, että Alppi-strategian täytyy olla tärkeässä asemassa, kun puhutaan alueellisesta yhteistyöstä. Seuraavien kuukausien aikana tulemme julkaisemaan raportin liittyen makrotaloudelliseen strategiaan, ihan niin kuin tässä mietinnössä pyydetään. Ja siinä tullaan arvioimaan myös Euroopan unionin alppialueiden strategiaa. Ja tässä pohditaan sitä, minkälaista alueellisen yhteistyön tulisi tulevaisuudessa olla, jotta kansalaiset voivat elää myös äärialueilla. En nyt tässä yhteydessä voi vastata kaikkiin lukuisiin kysymyksiin, koska minun puheaikani on rajattu. Tässä on kysymys neljästä mietinnöstä. Ja uskon, että olisi epäoikeudenmukaista, että maa, joka on saanut miljardeja, herra Fundulis viittasi tähän, että tämän maan edustaja sanoo, että kohesiopolitiikka koskee vain Euroopan instituutioita. Ehdottaisin, että jalkaannumme kaikki yhdessä Kreikkaan toteamaan, mitä hyötyä kohesiopolitiikasta on ollut Kreikalle. Ne olivat poikkeustoimia, joihin ryhdyimme poikkeuksellisissa olosuhteissa. Mikään muu maa ei ole saanut niin paljon rahaa ko- kohesiorahoitusta kuin Kreikka. Ja metroa Ateenassa ei myöskään olisi, jos Euroopan unioni olisi taannut 90 prosenttia rahoituksessa, rahoituksesta. Ja Tessalonikissa on ollut myös eurooppalaista rahoitusta koulut Kreikassa ovat saaneet tukea. Miltä Kreikka näytti ennen kuin se liittyi Euroopan unioniin? Euroopan unioni on parantanut Kreikan tilannetta huomattavasti monien vuosien ajan komissiossa, mutta myös parlamentissa olemme tehneet työtä Kreikan eteen. Ja täällä nyt epäoikeudenmukaisesti kritisoidaan meidän työtämme. Me olemme parantaneet Kreikan kansalaisten elinolosuhteita. Tämä minä nyt halusin vain tarkentaa lopuksi. Se, mitä Madeirassa tapahtui ja Italiassa, haluan esittää solidarisuuteni näiden alueiden asukkaita kohtaan. Ja solidarisuusrahastoa voidaan käyttää tämän vuoden marraskuussa. Italia sai yli miljardi euroa käytettäväksi tämän luonnon katastrofin jälkeen. Näin tapahtui myös vuonna 2012. Silloin Emilio-Romanian alueella oli maan järjestys. Me olemme valmiita päättämään tämän hankkeen, jos se on tarpeellista, mutta mitä luonnonkatastrofeihin viime vuosina tulee, niin siihen on annettu paljon määrärahoja käytettäväksi. Apenniinien alueella valitettavasti usein tapahtuu maanjäristyksiä. Ja kun vuosittaisessa tapaamisessa keskustelemme tästä, niin tulemme ottamaan esille myös Madeiran tukemisen. Mutta meidän täytyy kuitenkin nä- tavata näiden alueiden viranomaiset. Te tiedätte, että perifeeriset alueet ovat lähellä sydäntäni ja me tulemme myös tapaamaan edustajia näiltä alueilta. Kiitos. Vielen Dank, Frau Kommissarin. Kiitos, komission jäsen. Te mainitsit herra Funtuliksen, hän ei valitettavasti ole enää paikalla. Olisi hyvä, että kollegoja, jotka eivät ole paikalla, palkittaisiin vielä näin nostamalla heidät esille.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 Siellä vallitseva demokratia. Kiitoksia. Sitten edustaja Siso. Señor presidente. Puhemies, kiitokset äh, komissaari. Äh, olen äärimmäisen äh, iloinen siitä, että Euroopan komissio suhtautuu myönteisesti latimani mietintöön ja, ja myöskin siihen, että hyvien käytäntöjen oppaita äh, ollaan äh, jatkossa äh, julkaisemassa nimenomaan puhuttaessa kohesiopolitiikkaan liittyvistä älykköistä e, ja erikoistumiseen tähtävistä tutkimus- ja innovointistrategioista paikallisten ja alueellisten viranomaisten yhteistyö, kuten myöskin maiden välisten tahojen harjoittama yhteistyö, ovat äärimmäisen hyviä hankkeita ja, ja suunnitelmia. Kohesio poistaa rajoja, se luo uusia reittejä, uusia kulkuväyliä me olemme jo nähneet hyviä esimerkkejä esimerkiksi koulutuksen parantumisesta äh, vaikkapa Espanjassa. Se kuitenkin, mikä kansoja yhdistää, ei ole pelkästään maa, maanteitä pitkin menevä linkki, vaan nimenomaan kehitys ja koulutus yhteistyö ja se edellyttää sitä, että painostetaan entistä enemmän älykkäiseen erikoistumiseen. Se on tulevaisuuden tapa toimia yhteistyössä. Kiitoksia kollega Mihailova seuraavaksi. Благодаря господин председател. Уважаема госпожо комисар. Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvä komissaari, kiitoksia näistä kommenteistanne. Omassa mietinnössäni haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat ilmaisseet kantansa regivaliokunnassa. Olemme myös muuten tehneet kovasti työtä tämän mietinnön puitteissa. Mä haluaisin vielä kerran painottaa sitä, että Euroopan alueellinen yhteistyö on osoittanut tehokkuutensa ja potentiaalinsa, ei pelkästään silloin, kun kysymys on perinteisistä aluepolitiikasta, vaan digitaaliteknologian, energiapolitiikan, tieteellisen tutkimustyön, älykkään erikoistumisen politiikan alalla koulutus, kulttuuri, ympäristö ja kaikki tällaiset alueet ovat tärkeitä. Olen vaan varma siitä, että Euroopan alueellinen yhteistyö mm, on yhteistyötä, jota voidaan kehittää lisää vuoden 2020 jälkeen. Tämä yhteistyö voi muodostua pohjaksi, kun pyritään hyödyntämään kaikkea potentiaalia, jota meidän eri alueillamme on. Riippumatta siitä, puhutaanko rajoja ylittävistä alueista tai muun kaltaisista alueista. Alueellinen yhteistyö, Euroopan alueellinen yhteistyö on äärimmäisen tärkeää, kun pyritään lisäkehitykseen. Ja olen vakuuttunut siitä, että tämänkaltaiset keskustelut, kuten tämänpäiväinen, kehittävät eurooppalaista alueellista yhteistyötä yhä edelleen. Kiitoksia. Mihailova, und zum Abschluss... Äh, Kiitoksia sitten kollega Bresso vielä lopuksi. Kiitos puhemies, kiitos äh, kollegat äh, puheenvuoroista. Niin ikään kiitokset myöskin Euroopan komission edustajalle niistä kiintoisista ilmoista ehdotuksista, joita saimme kuulla, erityisesti makrohankkeista. Todettiin, että kyse on hyvin moninaisesta alueesta taloudellisesti. Eriävät alueet ovat olleet tässä esimerkkinä myöskin luonnonolosuhteiden osalta toisistaan poikkeavat alueet ovat olleet esimerkkinä. Totta kai vuoristot ovat tärkeässä asemassa, mutta ei miksei yhtä hyvin voida puhua myöskin tasangoista. Meidän on pyrittävä siihen, että kehitetään uusia hankkeita näitä alueita silmällä pitäen niin, ettei luoda mitään A- ja B-luokan kategorioita – Meillä on uusia mahdollisuuksia käytössämme. Niitä voidaan hyödyttää esimerkiksi Alppialueella. Ajatellaan vaikkapa pelkästään taksitoimintaa, niitä ei juurikaan Alppialueelta löydy. Monet innovatiiviset hankkeet voivat olla eduksi, kun monimuotoisilla alueilla pyritään saamaan aikaiseksi edistysaskeleita. Torinon ja Lyonin välinen hanke on jo päätetty hanke, sitä ollaan jo toteuttamassa. Se ei kuulu tämän mietinnön piiriin. Mutta niin kuin sanottu, tällaisia suuria hankkeita, yhdistäviä linkkejä voidaan rakentaa alppialueella myöskin muualle. Tarkoituksena on luonnollisesti päästä tilanteeseen, jossa autojen ja rekkojen re, autoliikenne ja rekkaliikenne vähentyisivät. Kiitoksia. Keskustelu on päättynyt. Mietinnöstä, äänest- mietinnöstä äänestetään huomenna. Siirrymme esitys listassa kollega Korraon mietintöön EUn Afrikka hätärahasto kehitysapuun ja humanitaariseen apuun liittyvät vaikutukset. Esittelijä herra Korao saa ensin puheenvuoron neljä minuuttia.